Okay, colleagues, good afternoon. No niin, kollegat, hyvä, hyvää iltapäivää. Aloitetaan ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokous. Tarkoituksena on järjestää valiokunnan puheenjohtajisto. Ensin valitaan puheenjohtaja, sitten varapuheenjohtajat. Ennen tätä minulla on lista varajäsenistä varsinaisten jäsenten paikalle EPPssä Lajik, tulee korvatuksi Peterlen toimesta. Katusson niin korvaa. Niin haluaisimme tietää, kuka tässä on EPPn kohdalla vielä kysymysmerkki. ECRssä Karskin korvaa edustaja Tanök. Hän on paikalla. Jalden Kendressenin paikalla äänestää edustaja Saakke. Ehkä katsoin väärään suuntaan, missä Alde istuu. Alde. Selvä. Mutta edustaja Saakke on ilmeisesti vielä matkalla tänne, näin oletan. Gue, kertoisitteko Iglesias Torionin paikalla on varajäsen, mutta kukahan hän on? Sitten versi, alkaa hyvä. A, a priori se madame... Ma... Oh. Sen pitäisi olla Abios. Thank you. Kiitos. Ja vihreiden osalta Buchnerin tilalla on edustaja Sargentini. Onko muita muutoksia? Katson EPPn suuntaan nyt. Ei ole ketään varajäseniä. Kiitos. Then we can vote and in case... Voimme äänestää. Meidän pitäisi olla päätösvaltaisia Kahdeksan jäsentä pitäisi olla paikalla. Minusta tuntuu, että meitä on täällä riittävästi. Ja nyt kysyisin ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajaksi edustaja Hauita CD-ryhmästä. Ähm. Kiitos. Tämä on muodollinen tapahtuma. Ja sanoisin, että meillä on suuri ilo nimetä Valenciada. Hän on erinomainen ehdokas. Olemme vanhoja kollegoja. Tämä suuri ilo meille. Monet tämän valiokunnan jäsenet muistavat Elenan aktiivisena jäsenenä ja koordinaattorinamme vuosina 9, vuonna 1999 ja seuraavassa parlamentissa sitten hän palasi kansalliseen parlamenttiin ja hän oli sosialistien puheennainen ulkoasianvaliokunnassa. Hän on nyt palannut Euroopan parlamenttiin. Hänen omistautumisensa, hänen ryhdikkäs omistautuminen ihmisoikeuksille on vailla epäilystä. Hän tulee johtamaan tämän valiokunnan, tässä valiokunnassa puhetta tavalla, joka on oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Ja suosittelen häntä valiokunnalle. Thank you. Now I... Kiitos. Nyt edustaja Blensiana kysyisin, hyväksyttekö tämän ehdotuksen? Yes, I do. Thank you. Kyllä hyväksyn. Kiitos. Selvä. Kysyisin, onko muita ehdokkaita? En näe muita ehdokkaita, joten minun on vielä kysyttävä, oletteko valikunnan täysjäsen ja luotan siihen, että olette täyttänyt tämän lomakkeen taloudellisista sitoumuksista. Molempiin kysymyksiin vastasitte kyllä, joten voimme varmasti hyväksyä tämän ehdotuksen suosion osoituksi. to come here. Ja voitte tulla tänne puheenjohtajan paikalle. Pues muchísimas gracias. Es un... Kiitoksia. On minulle suuri kunnia olla puheenjohtajana tässä valiokunnassa. Tämä on suuri kunnia ja myöskin suuri vastuu. Ja hyväksyn sen nöyryydellä ja sitoudun tekemään työtä kaikkien kanssa. Meidän kaikkien täällä täytyy saada aikaan paras mahdollinen lopputulos tässä alivaliokunnassa, ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, kun katsotaan parlamentin organigrammia, niin tämähän on alivaliokunta, mutta meille, jotka olemme täällä, tämä on erittäin tärkeä tehtävä, jota nyt hoidamme. Ihmisoikeudet ja ihmisoikeuksien suojeleminen ovat edelleen yksi keskeisiä tehtäviä me eurooppalaisessa politiikassa, EUn sisällä ja myös sen ulkopuolella. EUn pitäisi olla enemmän huolissaan siitä, että se näyttää esimerkkiä eikä niinkään läksyttää muita. Mutta näissä asioissa voimme toimia yhdessä tässä työssä, jota teemme tässä valiokunnassa ja tiiviissä yhteistyössä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja myöskin koordinoiden toimintaamme muiden parlamentin valiokuntien kanssa, joiden kanssa meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme päästä eteenpäin ihmisoikeuskysymyksissä. Meidän täytyy muistaa ne, joita vainotaan muualla maailmassa. Ja odotan teiltä yhteistyötä ja minun oveni ja puhelimeni ovat aina käytössänne. Jos teillä on jotain kysyttävää, jos tarvitsette jotain, haluatte sanoa jotain tai teillä on ajatuksia. Eli ne ovat aina tervetulleita. Ja haluan kiittää jo sihteeristöä näiden päivien valmistelutyöstä ja sitten valitsemme varapuheenjohtajat valiokuntaamme. ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja onko poliittisilla ryhmillä ehdokkaita? Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, no najpierw chciałem pogratulować wyboru w imieniu posłów. Kiitos. Ensin haluaisin onnitella teitä EPP-ryhmän nimissä. Onnittelut siitä, että saitte tämän tärkeän tehtävän ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajalla on valtava vastuu ja rooli kasvaa Lissabonin sopimuksen kautta. EPP-ryhmän nimissä meillä on ehdokas ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Haluaisimme ehdottaa Christian Predaa. Viime kaudella hän oli kovasti mukana ihmisoikeustyössä. Hän edustaa EPPssä Romanian valtuuskuntaa ja minusta hän on hyvä ehdokas. Hänellä on varmasti riittävä kokemus ja kaikki tarvittava osaaminen ihmisoikeuksiin liittyen, ja hänestä olisi varmasti paljon hyötyä valikunnallemme. Lugar Kiitoksia. Ensinnäkin Preda. Oletteko valmis toimimaan varapuheenjohtajana. Selvä. Ja te olette täysjäsen tässä valiokunnassa. Ja te olette allekirjoittaneet ilmoituksen taloudellisista sitoumuksellisuuksista. Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ihmisoikeuksien alivaliokunnassa? Ei ole, joten varmaan voimme valita sitten Predan suosion osoituksen. Sitten jatkamme. Ja voitte tulla tänne eteenpäin, olkaa hyvä. Tenemos a nuestro vicepresidente primero. Meillä on ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja sitten onko toiseksi varapuheenjohtajaksi ehdokkaita? Olkaa hyvä. Madam Chair. Arva puheenjohtaja, Aldekin onnittelee teitä valinnastanne ehdokkaamme alleryhmästä Maura Barandian oli puolueensa puhemies ulkoasian kysymyksessä pitkään ja hän oikein asiallinen ehdokas tähän tehtävään. Odotan teiltä tukeanne Maura Barandianille äänestyksessä. Kiitoksia. Eli Maura, oletteko te valiokunnan täysjäsen? Selvä. Ja te olette täyttäneet kaikki taloudelliset paperit. Selvä. Ja te haluatte olla varapuheenjohtaja tässä salivaliokunnassa. No niin, jos ei ole muita ehdokkaita, niin voimme valita Mauran suosionosoituksen, jonka tunnenkin jo monien vuosien takaa. Cumplimentada la elección del segundo vicepresidente para el tercer... Seuraavaksi kolmas varapuheenjohtaja, eli poliittiset ryhmät. Onko teillä ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Puheenjohtaja, EPP-ryhmän nimissä haluaisin ehdottaa henkilöä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Haluaisin ehdottaa Laszlo Tökesiä. Hän on Unkarin valtuuskunnasta. Ja hän on ollut alivaliokunnan jäsen jo edellisen kauden aikana. Hän oli koordinaattori EPP-ryhmän nimissä. Ja ennen tuon tehtävän hoitamista – hän on tehnyt paljon työtä jo ihmisoikeuksien alalla ja taistellut demokratian puolesta. Romaniassa hän on Transilvaniasta ja me tiedämme, mitä valtavia poliittisia muutoksia Romaniassa on tapahtunut ja hän on osallistunut tähän prosessiin ja tämä varmasti antaa hänelle paljon valmiuksia olla tämän alivaliokunnan puheenjohtajistossa EPPn nimissä. Si, señor Tokes. Kiitoksia. En niin Tokes, oletteko te valiokunnan täysjäsen ja te olette täyttäneet sidonnaisuusilmoituksen ja haluatte puheenjohtajaksi. Eli jos muita ehdokkaita ei ole, niin voimme valittaa kolmannen varapuheenjohtajan suosion osoituksen. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente. No niin, kun kolmas varapuheenjohtaja on valittu, niin sitten onko ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. It's with pleasure. Kiitos puheenjohtaja. Ehdotan Barbara Lochmilleria ilolla valiokunnan neljänneksi puheenjohtajaksi. Minun ei varmaan tarvitse esitellä Barbaran kokemuksia tällä alalla ja toivotamme hänet tervetulleeksi puheenjohtajana. Kiitoksia. Eli Barbara, sinäkin täytät nämä ehdot. Olet valiokunnan täysjäsen, haluat olla varapuheenjohtaja. Eli jos muita ehdokkaita ei ole, niin voimme valita sitten neljännen varapuheenjohtajan suosionosoituksen. Bueno, eh, ahora... No niin, kollegat, nyt minulla on vain kaksi ilmoitusasiaa. Ensinnäkin aikataulusta. Meillä on vielä koordinaattorin ja puheenjohtajiston kokous Strasbourgissa ensi viikolla. Ja ehdottaisin, että silloin lyömme lukkoon kalenterin sitten lopullisesti. Aikataulun täytyy sitten noudattaa niitä aiheita, joita käsittelemme, ja on tärkeämpää se, mistä puhumme, ja sitten sen jälkeen päätämme milloin. Me koitamme nyt löytää aikaa, jotta voimme järjestää kokouksen Strasbourgissa ensi viikolla, koordinaattorit ja puheenjohtajisto. Eli siellä sitten esitetään aikataulua ja kysymyksiä, joita halutaan käsitellä sitten ensimmäisissä valiokuntakokouksissa. Ja sitten kieliprofiilista. No, sitäkin käsitellään sitten ensi viikon kokouksessa, koska tällä hetkellä kaikki vielä ei ole lukkoon lyötyä. Eli tässä ilmoitusasiat, eli te kaikki saatte tiedon sitten aikataulusta tulevina viikkoina. Onko jollain vielä jotain kysyttävää tai muuta? Richard, ole hyvä. Very briefly, sorry. Ihan lyhyesti anteeksi, että keskeytän, että aina parlamentin jäsenä meidän tästä koneetosta meidän parlamentin Lohmillerille. Hän oli valikunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja ja olen iloinen, että hän jatkaa nyt varapuheenjohtajana ja ei ole normaalia sillä ryhmällä onnitella toisen ryhmän ehdokasta. Mutta haluan onnitella kaikkia varapuheenjohtajaa Barbaran lisäksi. He varmasti tekevät oikein hyvää työtä. Uh, just to add my, my voice to that. Minä lisäisin ääneni tähän Richard Howard. Me olemme olleet hyvin pitkään täällä. Kahdeksan vuotta sitten varapuheenjohtaja, miten se menikään. Nyt olemme takapenkkiläisiä, mutta minäkin haluaisin onnitella varapuheenjohtaja Lohpieleliä ja muita puheenjohtajia ryhmältä, jota kovasti kiinnostaa alivaliokunnan työ, vaikka meillä ei varapuheenjohtaja olekaan ja minä olen varajäsenenä. Mutta edustaja Lohmiller oli loistava. Hän oli loistava puheenjohtaja, vaikka tulemme ihan erilaisista poliittisista perheistä. Minäkin haluaisin vuorollani osoittaa kunnioitustani varapuheenjohtajille. Minusta on oikein hyvä tapa onnitella valittuja. Olen vakuuttunut, että työnne auttaa alivaliokuntamme hyvää työtä. Haluaisin myös kiittää yhteistyöstä edellisen puheenjohtajan parlamentin kauden aikana. Kiitoksia Rova Lochwiller. Olin varapuheenjohtaja itsekin ja voin vuorostani kiittää teitä. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo entonces. No niin, olemme tehneet hyvää työtä iltapäivällä. Kiitokset kaikille. Kiitos yhteistyöstä. Ja uskon, että voimme jatkaa tätä koko kauden ajan. Kiitos ja nähdään pian.